El señor presidente. Buenos días, queridas amigas, queridos... Huomenta, hyvät ystävät, kollegat. Avaamme istunnon ja esityslistan kohta, jolla aloitamme tänä aamuna on Deutschen mietintö Euroopan investointipankki vuosikertomus 2008. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä Thomas Deutsch. Hänellä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök úr! Paljon kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Kunnen arvoisat kollegat, pääjohtaja Maistat, Euroopan investointipankki ja sen vuosikertomus on aamun teemana esityslistalla. Ja otsake tekee asian ihan selväksi, mutta Tämä mietintä käsittelee paljon muutakin kuin Euroopan investointipankin toiminnan arviointia kahden vuoden takaa. Täytyy pitää mielessä, että EU astuu uuteen aikakauteen. Kuten tiedätte, että Lissabonin sopimus on astunut puoli vuotta sitten voimaan. Ja globaali rahoituskriisi vaatii meiltä vastausta, minkä vuoksi uusi aikakausi on koittanut. Ja uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä, toisella vuosikymmenellä me EU aloittaa uuden sivun elämässään. Ja mietintäni on laadittu tästä näkökulmasta. Jos me ajattelemme Euroopan investointipankin haasteita, niin Juuri niitä Euroopan parlamentin on mietittävä, samoin kuin pankin itsekin. Jos tarkastelemme Euroopan investointipankin toimia kahden vuoden takaa, voimme todeta, että huolimatta talouskriisin alkamisesta tuolloin, meillä on annettava tunnustusta EIPlle, koska sen reaktio oli nopea ja tehokas kun kriisi alkoi. Ja itse asiassa EIP on kiihdyttänyt toimiaan esimerkiksi lisätessään luotonantoa pienille ja keskisuurille yrityksille. Ja itse asiassa se hyödyntää täysin koko kapasiteettien elvyttääkseen Euroopan elpymistä ja tukeakseen elpymissuunnitelmaa. Kuten mainitsin, Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia EIPille valvontajärjestelyjen kautta. Ja uskon, että merkittäviä askelia tuohon suuntaan otettiin jo 2008 ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Totta. Kyllä on. Ja ihan selkeästi että jos ajatellaan vuoden 2004 rahoitusnäkymiä, niin Euroopan investointipankki otti nämä tekijät huomioon jo hyvissä ajoin. Ja alueellinen kehitys, uudet energialähteen vihreät investoinnit ja infrastruktuurin tukeminen saivat, tai niitä voitiin silloin jo rahoittaa. Minä painotan mietinnössä sitä tosiasiaa, että Euroopan investointipankin pitäisi olla täysimittaisesti mukana EUn 2020-strategian rahoittamisessa, koska tuon politiikan yksi keskeinen pilari on työpaikkojen luominen. Ja senkin EIP on ottanut huomioon erityisesti tukiessaan PK-yrityksiä. Muutamaan muuhunkin kohtaan kiinnittäisin huomiotanne puheeni lopussa. Mielestäni tulevaisuudessa Euroopan investointipankkeja pitäisi pyytää auttamaan infrastruktuurin kehittämisessä EUn sisällä, sillä valtava kuilu erottaa EUn eri osat. EU on jakautumassa kahteen ja meidän on tehtävä jotain, joka korjaa tätä. Meidän auttava, autettava alueita lähentymään. Parlamentin on täysin tuettava EIPtä sen toimissaan ja viime kuukausien aikana olen pyrkinyt ilmaisemaan rakentavaa kritiikkiä. Panttaisin kuitenkin, että Euroopan parlamentti antaa yhä täyden tukensa Euroopan investointipankille. Kiitos ja mielelläni odotan keskustelua. Kiitoksia. Ja on hieno saada vieraaksi tänään Maistat, Euroopan investointipankin puheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Euh, mesdames, messieurs les parlementaires. Kiitoksia, puhemies, parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää ensinnäkin teitä siitä, että saan puhua täällä täysistunnossa. Tämä on jatkoa perinteelle, joka alkoi muutama vuosi sitten. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää Deutschea tästä hyvin laadukkaasta mietinnöstä. Erityisesti oli hyvä, että Deutsch ja muutkin valiokunnan jäsenet Berman Kalfin ovat tulleet paikan päälle Euroopan investointipankkiin esittämään kysymyksiä, täsmällisiä kysymyksiä. Ja tämä työ, yhteistyö parlamentin kanssa on erittäin hyvää. Euroopan investointipankki on ainoa kansainvälinen rahoituslaitos, joka tekee tiliä ja vastaa vapaaehtoisesti parlamenttielimelle. Ja mielestäni tämä on erinomainen asia. Kun vahvistamme vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, mielestäni se on aivan keskeistä ja tällä tavalla voimme täyttää roolimme ja erityisen tehtävämme. Eli tarkoituksemme on olla pankki, mutta ei tavallinen pankki, vaan pankki, joka palvelee Euroopan unionin politiikkaa. Ja kuten Deutsch jo totesi, se, mitä me nyt teemme kriisin suhteen. Syyskuun 2008 jälkeen, sehän kun Lehman Brothers meni konkurssiin, ECOFIN ministerineuvosto on pyytänyt meitä nostamaan lainoja reaalitalouden osalta. Ja me ryhdyimme työhön ja vastasimme tähän neuvoston pyyntöön. Ja voin varmasti sanoa, että me olemme täyttäneet lupauksemme, me olemme pitäneet kiinni sitoumuksistamme, koska vuonna 2009 lainojen määrä nousi 58 miljardista 78 miljardia, eli yli 30 prosentin nousu EU:ssa. Ja tämä nousu lainojen suhteen liittyi lähinnä kolmelle alalle, joista parlamentti ja neuvosto olivat ilmoittaneet prioriteettialueina. Ensinnäkin pyrkimyksenä oli ponnistella erityisesti, jotta maat ja alueet, joihin kriisi oli pahiten iskenyt, eli tämä lisäys liittyy hyvin paljon näihin konvergenssialueisiin ja eri, tiettyihin maihin, joissa oli erityisiä ongelmia vuonna 2009, ja emme ole koskaan antaneet näin paljon lainoja maille, kuten Unkarille, Liettualle ja Romanialle. Ja Tänä vuonna me teemme erityisen ponnistelun Kreikan puolesta. Olin viime viikolla Ateenassa ja Kreikan hallituksen kanssa olemme päässeet sopuun siitä, että me lisäämme tuntuvasti lainanantoa Kreikalle. Haluamme osoittaa tukea ja vaikuttaa tähän yleiseen Kreikan talouden elvyttämiseen. Toinen ala, joka on otettu huomioon, on PK-yrityksille annettava tuki. Olemme lisänneet lainanantoa pankeille, jotta nämä jatkavat lainanantoa pk-yrityksille ja meillä on uusi tuote, joka mahdollistaa paremman valvonnan sen suhteen, miten näitä lainattuja varoja käytetään. Ja olemme lainanneet viime vuonna yli 12 miljardia pankeille pk-yrityksiä varten. Ja kolmas ala, jota olemme tukeneet, se on ilmastonmuutoksen torjunta. Viime vuonna me rahoitimme lähes 17 miljardilla hankkeita, jotka liittyvät suoranaisesti kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Vuonna 2009 me teimme sen, mitä meiltä odotettiin, eli me osaltamme vaikutimme eurooppalaiseen talouden elvyttämissuunnitelmaan. Tietysti meidän täytyy vielä jatkaa, ja ihan lyhyesti haluaisin vielä puhua kolmesta suuresta haasteesta, joita meillä on edessämme tulevina vuosina ja kuukausina. Ensinnäkin ja esittelijä on myöskin tätä aivan oikein korostanut. Eli meidän pitää kuitenkin Euroopan unionin painopistealueessa ottaa nämä asiat huomioon. Eli meidän täytyy pankkina olla mukana vaikuttamassa siihen, miten pannaan täytäntöön Euroopan 2020-strategiaa. Eurooppahan käynnisti tämän uuden strategian, josta tällä hetkellä keskustellaan neuvostossa ja parlamentissa. Ja investointipankki on valmis olemaan tässä mukana erityisesti käyttämällä rahoitusvälineitä, jotka ovat innovatiivisia ja joiden avulla voidaan lisätä vipuvaikutusta tiettyjen varojen osalta Euroopan budjetista, eli yhteisiä välineitä komission ja pankin välillä, joita haluamme ottaa käyttöön. Sitten toinen tärkeä haaste edessämme on se, että meidän pitää uudistaa Euroopan investointipankin ulkoista mandaattia, ja meidän täytyy keskustella tästä parlamentin kanssa. Komissio on juuri tehnyt ehdotuksen, joka liittyy näihin asioihin, joista Kandyssyn johtama viisauden ryhmä on käsitellyt. Ja keskeinen asia tässä komission ehdotuksessa on se, että meidän pitäisi tehostaa järjestelmää edelleen. Meillähän on EUn takeet näille operaatioille, jotka liittyvät tähän ulkoiseen mandaattiin, ja meidän pitää käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla, ja komissio on ehdottanut yksinkertaistamista harmonisointia tämän ulkoisen mandaatin osalta. Komissio on myöskin ehdottanut, että kaksi miljardia, jotka olivat reservissä käytettäisiin hankkeisiin, joilla torjutaan ilmastonmuutosta. Ja tämä johtaakin sitten kolmanteen haasteeseen, jota halusin korostaa. Eli Euroopan investointipankin muiden toimielinten kanssa on vaikutettava siihen, että pidetään kiinni EUn Kööpenhaminan sitoumuksista. EUhan teki merkittäviä sitoumuksia ja tukee tätä nopeaa rahoitusta näissä kysymyksissä ja Euroopan investointipankki, jolla on kiistämätöntä asiantuntemusta näissä kysymyksissä. Investointipankki voi vaikuttaa merkittävällä tavalla näihin kysymyksiin ja siksi olemme ehdottaneet, että muiden rahoituslaitosten kanssa loisimme verkoston eurooppalaisen foorumin, jolla voitaisiin koordinoida ja tehostaa rahoitusta liittyen kehitysmaiden hankkeisiin, Ranskan kehitysyhteistyöinstituutti instituutti on jo kiinnostunut tästä hankkeesta ja toivottavasti seuraavina viikkoina komission kanssa voimme vaikuttaa siihen, että tämä väline saadaan luotua. Eli puhemies, tässä nämä seuraavien kuukausien ja vuosien haasteet, joihin halusin kiinnittää huomionne. Kiitoksia. Kiitoksia, me kiitämme teitä, puheenjohtaja. Ja seuraavaksi komission jäsen Olli Rehn, ja hän kertoo komission kannasta näissä kysymyksissä. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, komission puolesta haluaisin kiittää herra Deutschia aivan erinomaisesta mietinnöstä ja toivottaa samalla tervetulleeksi pääjohtaja Filippe Maistatin täysistuntoon. Lisäksi haluaisin onnitella häntä niistä valtavista ponnisteluista, joita Euroopan investointipankki on tehnyt voittaakseen talouskriisin ja tukeakseen EUn talouden elpymissuunnitelmaa. Näissä ainutlaatuisissa olosuhteissa on esitetty aivan uusia vaatimuksia pankille ja pankki on reagoinut välittömästi nopeuttamalla lainanantoaan ja sen erinomaisen taloudellisen tilanteen vuoksi se pystyi antamaan lainaa enemmän kuin aiemmin huolimatta siitä, että lainarahaa oli vaikea kerätä markkinoilta. Kohdennetut lainata ja niiden määrän kasvu juuri niiden prioriteettialueiden tukemiseksi, että parlamenttikin on pyrkinyt tukemaan. Tässä työssä on onnistuttu hyvin, erityisestikin kun on kyse pk-yrityksistä, ilmastonmuutoksen vastaistaistelusta ja myöskin investointeja on tehty konvergenssialueille unionissa alueille, jotka aivan erityisen paljon ovat kärsineet talouden taantumasta. Niin ikään voin todeta, että EIP yhdessä EBRDn ja Maailmanpankin kanssa on onnistunut lisäämään tukea, jota se on antanut rahoitussektorille Keski-Euroopan maissa. Nekin olivat olleet äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa talouskriisin vuoksi. Euroopan investointipankilla on erittäin tärkeä rooli jatkossakin, kun se pistää täytäntöön EUn 2020-strategiaa tukemalla investointeja infrastruktuureiden tukemiseksi, rakentamiseksi, vihreän teknologian kehittämiseksi, innovaatioiden ja pk-yritysten tukemiseksi. Lisäksi nyt luodaan pohjaa sille, että voitaisiin paremmin käyttää hyväksi EUn lainoja EUn tukia ja EIPn rahoitusvälineitä sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella mukaan luettuna konvergenssialueille, alueilla, joilla EIPllä voi olla merkittävä rooli, kun se parantaa rakennerahastojen vastaanottokykyä. Mitä ulkoiseen mandaattiin tulee, olen erittäin tyytyväinen EIPn ulkoisen mandaatin välitarkastukseen ja myöskin Kamdessyyn kertomus tekee sellaisen johtopäätöksen, että EUn takeet EIPn toiminnalle muodostavat erittäin tehokkaan, hyvin toimivan instrumentti, jota voidaan käyttää poliittisen ja taloudellisen vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Kamdessyn kertomuksessa on mukana niin ikään joukko suosituksia, jotka liittyvät siihen, miten voitaisiin paremmin yhdenmukaistaa EIPn ulkoisia toimia EU-politiikan kanssa ja siellä pohditaan myöskin, miten voidaan tehostaa EIPn ja EBRDn Euroopan aluekehitys, pikemminkin jälleenrakennus- ja pankin toimintaa ja niiden yhdenmukaisuutta. Tässä on taustalla vuoden 2007 vuosikertomuussa. Nyt nämä kaksi pankkia voivat paremmin ymmärtää toisiaan. Olen erittäin tyytyväinen voidessani havaita, että EIP ja EBRD ovat päässeet sopimukseen yhteis- yhteistyöstä joidenkin maiden kanssa. Tämä luo pohjaa kokonaisvaltaisemmalle kolmikantasopimukselle komission kanssa. Tällä korvataan nykyiset voimassa olevat alueelliset sopimukset. Välitarkastuksen tärkein johtopäätös on lainsäädäntöehdotus, jonka komissio juuri on esittänyt parlamentille ja neuvostolle. Tarkoituksena muuttaa IPn mandaattia vielä tämän meneillään olevan rahoituskauden aikana, sen loppuaikaa varten. Nyt ollaan saatu aikaan vakaa tasapainoinen ehdotus, joka ottaa huomioon parlamentin huolet ja suositukset. Tarkoituksena on yhä enemmän keskittyä ulkoiseen mandaattiin siten, että kiinnitän huomiota tärkeisiin politiikan osa-alueisiin, joiden suhteen EIP on toiminut hienosti jo nyt, esimerkiksi ilmastonmuutos, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset infrastruktuurit ja paikallinen yksityissektori ja sen kehittäminen. Näihin kiinnitän huomiota jatkossakin, mutta lisäksi kiinnitän enemmän huomiota myöskin kehityspolitiikan osioon EIP-rahoituksessa. Puhemies, jäsenet, johtopäätöksenomaisesti voin todeta, että odotan nyt ilolla rakentavaa kehittävää keskustelua teidän ja neuvoston kanssa tämän ehdotuksen eteenpäin viemiseksi tulevina kuukausina. Toivon, että jälleen kerran saadaan aikaan sopimus jo ensimmäisen käsittelyn aikana niin, että oikeudellinen varmuus voidaan taata ulkoisen mandaatin osalta. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tehokkaasti pistää täytäntöön EUn ulkopoliittisia tavoitteita EIPn tuella. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten talous- ja rahasioiden valiokunnasta puheenvuoron kahdeksi minuutiksi saa Györi. Kunnianarvoiset jäsenet, talousvaliokunta on laatinut lausuntonsa ja ilmaisee siinä kantansa puhuessaan EIPn hyvästä kriisinhallintatoiminnasta. Erityisesti me tässä tarkoitamme likviditeetin luomista, jolla pyritään korvaamaan liikepankin luotonannon laskemista. Tässä puhumme luotonannon kasvusta kohtuullisella korkotasolla ja tästä PK-yritykset erityisesti hyötyvät. Miksi tämä on tärkeää? Koska PK-yritykset luovat eniten työpaikkoja ja Euroopassa me kamppailemme työttömyysongelman kanssa, minkä takia työpaikkoja täytyy luoda. Mielestämme pankki on toiminut hyvin käyttämällä varoja uudelleen, kohdentamalla niitä uudelleen eri tavoitteiden kesken. Tämä on auttanut pankkia lisäämään toimintaansa. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että EIPn toiminnasta tulee entistäkin transparenttia ja tehokkaampaa. Jos ajatellaan maita, jotka, joihin talouskriisi on pahiten iskenyt, sinne täytyy toiminnakin enemmän keskittyä. Ja alueellisten pankkien ja säästöpankkien pitäisi päästä mukaan sponsoreiksi, ku, kumppaneiksi. Ja meistä on tärkeää, että kumppanit, sponsorit tarjoaisivat luotostaan 20 prosenttia PK-yritykselle näissä projekteissa, jotka ovat 50 prosenttia asti yhteisrahoitettuja. Tämä olisi enemmän kuin aikaisemmin. Eli EIP on toiminut kriisin aikana hyvin, mutta täytyy edelleen ponnistella komis- että komission kanssa, EPn kanssa luomme lisää työpaikkoja. Kiitokset aluekehitysvaliokunnasta. Kaadenpa yksi minuutti. Huomenta, puhemies, komission jäsen. Aluekehitysvaliokunnan nimissä haluaisin ensinnäkin kiittää mietinnöstä ja kiittää esittelijää. Kehitys, aluekehitysvaliokunnassa me pidämme hyvänä tätä pääomavaatimusta investointipankin osalta ja on hienoa, että tämä taloudellinen yhtenäisyys ja sosiaalinen konvergenssi ja myöskin konvergenssipylväät liittyen EUn kohesiopolitiikkaan on otettu nyt investointipankin toiminnan ytimeen. Täällä puhutaan näistä 21 miljardin lainoista. Se on 41 prosenttia investointipankin kokonaislainamäärästä konvergenssitoimiin. Ja tällä tavalla myöskin investointipankki vaikuttaa näiden konvergenssitavoitteiden saavuttamiseen. Myöskin on toimintaa komission kanssa ja pankin strategia on korostettu ja tällä voidaan tukea sen todellista toimintaa ja kehitystä. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavat eri poliittisten ryhmien edustajat. Ja ensimmäisenä puheenvuoron EPP-ryhmän nimissä Jean-Pierre Audin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi tervehtisin teitä puheenjohtaja Maistat ja olen iloinen nähdessäni teidät täällä. Te olette työs, työskentelin samanlaisen mietinnän parissa itsekin. Te, tervehtisimme myös komissaaria ja esittelijä ja ryhmää myöskin valtavasta työstä. Neuvoston penkit ovat tyhjät. EIP on kuitenkin jäsenvaltioiden elin. Ne ovat siinä jäsenä. Mutta me olemme iloisia, että EIP ja sen johtaja maistaa kiinnittää huomiota parlamentin kantoihin. Tämä aihe on lähellä sydäntäni, sillä minusta EIPillä on missio, jota täytyy valvoa, koska se on kansainvälinen toimielin, joka ei ole kansallisen valvonnan alainen. Toivomme, että eurooppalainen pal- pankkivalvontaviranomaista tullaan perustamaan ja toivomme, että sillä olisi toimintaparantametrit, jotka yltäisivät eip -hän. On jäsenvaltioita, jotka vastustavat tätä, mutta ei, jäsenvaltiot eivät voi jatkuvasti antaa EIPlle tehtäviä ilman, että EIP olisi pankkivalvonnan ala- alaista. Sitten vähän EIPn roolista ja investoinnista. EU ei investoi riittävästi esimerkiksi energiaan, yliopistoihin, teihin ja nopeisiin junayhteisiin. Meillä on pankki, joka täytyy tietysti säilyttää AAA-luottoluokitus, joten meidän pitäisi pyrkiä 2020 strategian puitteissa saamaan 10 miljardia investointeja, mutta meidän täytyy investoida EUn puitteissa ja meillä täytyy olla innovoivia EIP-instrumentteja. Minä ehdotan, että EUsta tulisi investointipankin jäsen, joka mahdollistaisi paremmin näiden instrumenttien käyttämisen alueemme kehittämiseksi. Kiitokset sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Ivan, yksi minuutti. Mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord că Banca Europeană de Investiții face... Kiitoksia puhemies. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että EIP vie eteenpäin eurooppalaisia hankkeita, joiden laadukkuus täytyy varmistaa. EIP on onnistunut erittäin hyvin. Haluaisin alleviivata sitä, että kriisinkin aikana EIP on onnistunut tehtävänsä. Se on onnistunut säilyttämään AAA-luottoluokituksensa, luottokelpoisuutensa. Nykyinen talouden tilanne Euroopassa on luonteeltaan sellainen, että Euroopan investointipankin täytyy nyt täysin uudistaa tehtäväkenttäänsä. kenttäänsä. Haluaisin tässä mainita kolme tärkeää seikkaa. Ensinnäkin luotot, joita annetaan niiden täytyy viedä eteenpäin Euroopan unionin 2020-strategiaa. Toiseksi toteaisin, että lainojen avulla pitää pystyä rahoittamme laajoja hankkeita, koska Euroopan talous ei voi muuten toimia täysimittaisesti. Kolmanneksi totesin, että EIPn täytyy tukea sitä, että luodaan sellaiset talouden toimintaedellytykset, jotka ovat vakaata ja hyvin toimivat. Kiitoksia. Sitten liberaaliryhmästä puheenvuoron saa Ole Schmidt, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos herra puhemies, herra komission jäsen, herra maistat ja suuri kiitos vielä esittelijä hyvästä mietinnöstä. Ja haluaisimme ensiksi kehoa ei peitä hyvästä työstä. Ei on päättävästi ja nopeasti reagoinut, kun piti reagoida talouskriisin iskeessä voimalla. Pankki osoitti, että se kykeni hallitsemaan nämä suuret haasteet, jotka globaali talouskriisi aiheutti. Euroopan unionin alueella. Pankki lisäsi ää, ää, rahan tarjontaa ja lainaus lisääntyi sen seurauksena huomattavana ja se, huomattavasti ja se auttoi jonkinlaista elpymistä. EPllä on merkittävä rooli pk-yritysten tukimisessa, kuten täällä on mainittu, ja sitä pitää painottaa. Näiden ponnisteluiden avulla kriisiä on merkittävästi voitu lieventää, sillä pk-yritykset ovat talouden moottori. Nämä 99 prosenttia yrityksistä työllistävät 100 miljoonaa ihmistä. Meidän täytyy taata kestävä kasvu Euroopassa. Tämä on tärkeää ja sitä on täällä toistettu. Ja pitää investoida näihin esimerkiksi TNN-projekteihin hyvin toimivat, toimiva Euroopan kattava liikenneverkosto on merkittävä osa Euroopan kasvualoitetta. Puhemies, Euroopan erojen tasoittaminen on myöskin toinen tärkeä osa EIPn ne, niin että EU-naapurit ovat taloudellisesti vakaampia ja vahvempia on myöskin unionin hyöty. Ja tässä suhteessa IPn e toiminta on strategisesti merkittävä. Avoin transparenssi ja petosten vastainen taistelu ovat tärkeitä aloita myöskin. Ja liberaalisessa alderyhmässä pidämme myönteisenä, että EIP on noudattanut niitä suosituksia, joita parlamentti on tällä vuosia esittänyt. Se on oikein hyvä. Ja EIP voi tällä alueella toimia äh, avoimuuden majakkana muille tai mielemmille. Ja sitten äh, vuosi kertomassa voisimme todeta, että sukupuolten tasa-arvo on yhä heikko EIPissä. Naisten osuus on EIPissä er- heikko erityisesti johdossa. Heidän osuus työvoimasta on vain 20 prosenttia. Tällä alueella eipen täytyy petrata. Me voimme lukea 2008 diversiteettistrategiasta jo. Eli yksi, kolme papukaijamerkkiä, mutta yksi vähän huonompi arvosana. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä puheenvuoron saa Lamberts puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat. Me tarvitsemme tämän tyyppistä pankkia. Me tarvitsemme sitä nyt, jolloin yksityiset pankit ovat osoittaneet, että ne toimivat yleisiä etuja vastaan, eivätkä ne täytä tehtäväänsä, eivätkä anna luottoa yrityksille. Me tarvitsemme julkista luottovälinettä Euroopan tasolla, ja tästä syystä katson, ja me katsomme, että investointipankin pitää saada enemmän merkitystä. Mutta mikä on rooli, joka teille pitäisi olla? Meidän mielestämme teillä pitää olla katalysaattori. Julkinen pankki, kuten te, ei voi taata kaikkea vastata kaikkiin markkinoiden tarpeisiin, mutta te olette katalysaattori nyt, kun muutamme yrityksiämme, kun muutamme talouttamme, jotta se pystyy vastaamaan tämän ajan kriittisiin haasteisiin. Meidän täytyy oppia elämään näissä fyysisissä rajoissa planeetallamme. Tämä tietysti liittyy ilmastokysymyksiin ja resurssien hupenemiseen, mutta meidän täytyy myöskin vastata kasvaviin sosiaalisen kohesion haasteisiin sekä EUn sisäpuolella että myöskin koko planeetalla teillähän on tehtävä, joka liittyy myöskin kehitystehtävään, joka ei ole mitenkään pieni. Sitten yksi luku. Katsotaan näitä investointeja, joita te rahoitatte energiakysymyksissä. Tällä hetkellä vuonna 2009 kolme neljäsosa meni vanhaan teknologiaan ja ainoastaan yksi neljännes uusiutuviin energialähteisiin. Meidän täytyy kääntää tämä suhde toisinpäin. Eli kolme neljäsosaa pitäisi sijoittaa vaikuttaa tähän muutokseen ja tällä tavalla minä näen teidän roolinne katalysaattorina. Me haluamme tehdä Euroopan investointipankista todellisen edelläkävijän maailmassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmän nimissä Czarniecki, yksi minuutti. Dziękuję panie przewodniczący. Przede wszystkim podziękowania dla sprawozdawcy. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme herra Deutschia. Uskoakseni on tehnyt aivan erinomaista työtä. Katson niin ikään, että ne tavoitteet, jotka mainitaan tässä mietinnössä, ovat erittäin kunnianhimoisia. Ensinnäkin se, että lainojen määrää nostetaan entisestäänkin – kun tarkastelen Euroopan kansalaisen kannalta asioita, Euroopan investointipankki on erittäin tärkeä toimija, koska se pystyy tukemaan taloudellisesti myöskin pk-yrityksiä. Tätä arvostamme suuresti, ja mikäli rahoitusta ja lainanantoa vielä lisättäisiin, silloin tämä olisi erittäin tärkeää, erityisestikin kriisin vallitessa. Kriisi on tuonut mukanaan seuraamuksia. Esimerkiksi PK-yritykset tarvitsevat erittäin kipeästi rahoitusta. Puolan edustajana toteaisin, että meidän kannaltamme katsottuna pankin pitäisi ennen muuta jatkaa kasvun tukemista alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksessä, jotta ne saisivat muita kiinni. Pankilla on erittäin tärkeitä tehtäviä, koska ne täydentävät eurooppalaisia tukirahoja toimintanne kanssa käsikädessä. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmän nimissä Andreasen yksi minuutti. Thank Kiitos puhemies. Kun tarkastelen EIPn rahoitusta ja sen tavoitteita, huomioon kiinnittyy kovin suuriin yrityksiin, jotka saavat rahaa. Entä sitten pk-yritykset? Esimerkiksi General Motors, Electrolux ja ArcelorMittal. Tarvitsevatko ne todellakin äh, EIPn lainoja ja näitä löysiä lainaestoja? Entä eurooppalainen talous? Onko nyt on pystytty luomaan työpaikkoja. Ovatko ne yritykset luoneet työpaikkoja? Ei, ne ovat menneet työpaikkoja muualle. Eurooppala, eurooppalaiset maat ovat kalliimpia, työpaikat menevät halvempiin maihin. Etrolux on yksi esimerkki EIPen onnistumisesta. Mikäli 250 miljoonaa annetaan kapasiteetin rakentamiseen, silloin rakennetaan uusia tehtaita Puolan ja Unkarin, mutta heti kun tehtaat saadaan valmiiksi, niin sitten tuotanto siirretään sinne yhdistymisen kuningaskuntaan, niin miltei 2000 työpaikkaa katosi. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että EP on erittäin tärkeä rooli Euroopan talouden tukien ja erityisesti kun tarkastellaan kauppatasetta. Mutta kuitenkin nyt viedään ulkomaille, ulkomaille viedään työpaikkoja sen sijaan, että vietäisiin jotain muuta. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomien nimissä Martin, yksi minuutti. No Anteeksi, Martin nyt ei. Hetkinen. Kyseessä onkin siis Möltser, joka saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenvuoro. Tässä kertomuksessa on sanottu, että Euroopan investointipankki on reagoinut suuremmin varoin kriisiin, erityisesti luotonanto pk-yrityksille. Sen pitää olla edelleen pääprioriteetti ja tällä tavalla tätä pitää edelleen laajentaa. Mutta täytyy myöskin varmistaa, että luotot myöskin saapuvat näihin yrityksiin. Kun ajatellaan valvontaa, tuen sitä ehdotusta, että luotaisiin eurooppalainen pankkivalvontaelin, ja sen pitää tehdä tehokasta työtä, ja sillä pitää olla hyvin laajat toimintavaltuudet, ja myöskin man, pitää olla mandaatti tarkastaa pankkeja, jotka toimivat rajat ylittäen. Mikä on sitten tavoitteita pankilla on? No pitäisi enemmän ehkä keskittyä Euroopan sisäisiin kysymyksiin. Meidän täytyy miettiä nyt tässä kriisissä, miten kirjallisesti meidän pitää toimia – ja tällä tavalla meidän pitää toimia kahdella taholla ja meidän täytyy miettiä myöskin intress eturistiriitoja pankkien kehittämisessä Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Tähän loppuivat poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot. Ja seuraavaksi puhuvat sitten yksittäiset henkilökohtaisesti puhuvat. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Kelly puolitoista minuuttia. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka kehuvat EIPn työtä. Ja se on voimakkaassa kontrastissa sen, suru, sen ja epämoraalisen tarina kanssa, joka liittyy yksityispankkeihin, jossa on groteskit bonukset ja käsittämättömät palkat, ja josta yritys sisäinen hallinta puuttuu täysin. EIP osittain ehkä siksi, koska puhemies sanoi, on parlamentin kontrollissa, on toiminut aivan päinvastaisesti, ja sitä pitäisi kehua hyvistä toimista, oikeista toimista ja erityisesti nopeista toimista reagoidessaan talouskriisiin. Tässä mainittu että PK-yrityksille korvamerkityt varat vaativat erityisesti tukea ja huomiota, ja omassa maassa niin sai 300 miljoonaa PK-yritykselle EIPn kautta. Mutta kysymys on, yltääkö tämä PK-yritykselle ja kykenetkö he hyödyntämään niitä? Jos eivät, miksi eivät? Onko mitään valitustietä yritykselle, joilta luotot evätään, vaikka heillä on hyvä bisnessuunnitelma Irlannissa ja päivittäismerkkejä siitä, että yritykset menevät konkurssiin. Irish Timesissa oli tiistaina esimerkki, että ää, valtio vähentää yritystukea 22 miljoonalla eurolla, joten emme ole mitenkään päässeet vielä pälkähästä. On myös anekdotaalista evidenssiä, että yksityispankit, jotka hyödyntävät nyt sellaista rahaa, joka pitäisi mennä pk-yritykselle pankin muihin toimiin. Ja haluaisimme tietää, päteekö tämä, voimmeko osoittaa tämän todeksi ja voisimmeko parlamentissa tehdä mitään osoittaaksemme, mikä tilanne on. Kiitoksia sitten Geier, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, pääjohtaja Maistaat, komissaari Jeen, Rehn ja kiitoksia myöskin esittelijä Deutschen tekemästä työstä. Olisin käyttänyt tilaisuutta hyväkseni ja todeta, miten merkittävässä asemassa EIP on ja myöskin kansalaisten kannalta katsottuna erityisestikin nyt, kun talouskriisi vielä vallitsee, EIP pystyy, tai sen pitää pystyä tehokkaammin käyttämään instrumenttejaan. Varanhoidon valvonnasta, kun on kyse, täytyy tietystikin tarkastella EIPn ja toimintaa ja eurooppalaisten hankkeiden tehokkuutta ja toimivuutta. EIPn luottoluokitus on erittäin korkea ja myöskin se on ansainnut kaiken, kaiken kunnioituksen tekemästään työstä varsinkin kun se tukee pk-yrityksiä, sillä myös kehitysohjelmia, joilla pystytään taistelemaan äh, ilmastonmuutosta vastaan. Tämä tuo lisäarvoa Euroopan kansalaisenkin kannalta. Ja Euroopan parlamentti on tukemassa EPTSn tekemistä. Tarkoittaa myöskin sitä, että parlamentti täytyy tulevaisuudessa myöskin kehittää valvontatoimien, erityisestikin kun on kyse investointivälineistä. Parlamentin valvonta täytyy varmistaa. Haluaisin vielä puuttua edelliseen seikkaan, joka on tärkeä ryhmäni kannalta. Tämä liittyy suoraan EIPn toimintaan. Toivon, että kun EIP tekee työtä offshore-rahoituskeskusten suhteen, että se pohtisi asioita uudelleen, koska näihin veroparatiiseihin ei saa ohjata Euroopan talouden Euroopan talouden hedelmiä, koska tämä heikentäisi EIPn arvostusta. Kiitoksia, Görens, myöskin yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Euroopan investointipankki on samaan aikaan pankki ja instituutio pankkina täytyy muistaa, että se on instituutio, ja instituutio se ei voi unohtaa, että se on pankki. Eli sen pitää vastata EUn kysymyksiin ja toisaalta sen pitää myöskin osallistua uudelleen rahoitukseen. Eli sen ei pidä ottaa turhia riskejä, erityisesti kun kyse on kehitysmaiden kanssa tehtävästä toiminnasta. Meidän pitää tehdä sopimuksia jäsenvaltioiden ja komission kanssa yhtenäkin ja Euroopan investointipankki toisaalta siellä siellä pitää toimia tämän mukaisesti, joten Euroopan investointipankki pystyy myöntämään luottoa. Maailmanpankissa on ollut ongelmia ja se joutui purkamaan 50 miljardin velat, siis pyyhkimään pois nämä velat. Ja Euroopan investointipankin pitäisi kehittää tällaista toimintaa kehitysmaissaan edelleen, koska siellä on toimintavaraa, jota voidaan vielä laajentaa. Kiitoksia ja seuraavaksi Benarab Attu, yksi minuutti. Kiitos. Herra puhemies. Herra puhemies, EIP 2008 vuosikertomuksessaan sen suhteen jäsenet ovat painottaneet, että pankin ulkoiset toimet vastaisivat yhteisön yleisiin tavoitteisiin. Sen takia ydinvoimaloiden rahoitus Jordaniassa on artiklan 3 momentin 5 vastainen perussopimuksessa siteraan EUn suhteessa EUn pitää tukea planeetan kestävää kehitymistä 2009 helmikuussa Jordanian viranomaiset ottivat yhteistä IPn e saadakseen tukea ydinenergian kehittämiseksi erityisesti rakentaakseen ydinvoimallaan vuoteen 2016 mennessä. Voimme tyydytyksellä todeta, että olemme saaneet palvelulta vahvistuksen, että Euroopan investointipankki ei ole ottanut vaaria tuosta pyynnöstä ja katsoo, että sen pitää tukea ää, ää, Jordaniassa pikemminkin tuulivoiman ja aurinkovoiman hyödyntämistä. Ne ovat tulevaisuuden energiamuotoja, koska ne ovat uusiutuvia. Mutta noudatetaanko samanlaisia periaatteita kuin muut ydinvoimalat pyytävät rahoitusta? Minuto. Kiitoksia. Seuraavaksi Kovala, yksi minuutti. E, e, Kiitoksia paljon puhemies Tietysti kaikkien jäsenvaltioiden tavoitteena on varmistaa vakaus Ukrainassa, koska Ukraina on yksi tärkeä kumppanimme. Nyt olemme voineet havaita, minkälaisessa kriisissä Ukrainassa elätä, eletään. Ukrainan poliittinen ja taloudellinen vakaus olisi meidänkin etujemme mukaista. Se tarvitsee enemmän kuin koskaan meidän apuamme tänä päivänä. Tukeminen, tuki olisi erittäin tärkeää, koska Muutoin uudistuksia ei saada aikaan esimerkiksi markkinatalouteen siirtymisen varmistamiseksi. Ukrainan kriisi on yksi esimerkki. Se on myöskin meidän ongelmamme, Ukrainan ongelma. Nyt voidaan tarkastella, millä tavoin voisimme enemmän ja tehokkaammin auttaa tätä maata makrotalouden tukemiseksi Ukrainassa. Nyt tänä päivänä on tullut aika todeta, että tuen täytyy olla suurempaa vielä kuin ennen koska maan vaikeudetkin ovat äh, suuria tänä päivänä. Nämä saattavat vielä heikentyä entisestäänkin. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Salabrakos, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Ei ole epäilystäkään, etteikö EIP, joka on ollut toiminnassa 50 vuotta, etteikö se olisi toiminut äärimmäisen hyvin auttaessaan – pk-yritysten rahoituksen saannissa. Ne ovat Euroopan teollisuuden selkäranka ja ne näin vakeuttaa meitä nykytalouskriisin yli työpaikkoja säilytäen ja kohesiota lisätään. Me tiedämme, että Kreikassa on kauhea talouskriisi. Kutsummeko sitä, sitä kreikkalaiseksi kriisiksi, talouskriisiksi, talous- ja rahoituskriisiksi, en tiedä. Sanoisin, että Galileo ei nyt sanoisi, että maailma pyörii, sanoisin, että maailma hätäilee. Meidän täytyy löytyä ratkaisu lykkytilanteeseen. Meidän täytyy panna vauhtia politiikkaan ja innovoida ratkaisuja ongelmiimme. Meidän täytyy mahdollistaa se, että pankki toimii mm, uusilla toiminta-alueilla. Tätä oli Rehn ja Painotekin. Kunnioitan mitä eniten hänen estämiä kommenttejaan. Meidän täytyy ajatella EIPn roolia tulevaisuudessakin. Samaten kuin myöskin rating-laitosten roolia. Kiitoksia sitten Martin, yksi minuutti. Okay. Kiitoksia. Edelliset puhujat puhuivat Euroopan investointipankin merkityksestä. Kadenbach puhui näistä toimista sosiaalisen konvergenssin merkityksestä ja meidän pitää puhua myös poliittisista kysymyksistä. Olemme huolissamme siitä, että yhä useammat valtiot kääntyvät yhä enemmän äärioikeiston puoleen ja tämä johtuu siitä, että sosiaalinen konvergenssi EU:ssa ei toimi niin kuin olisimme toivoneet. Ja hyvin usein äärioikeisto toimii sen mukaisesti, että halveksitaan ihmisiä. No minä tiedän teidän poliittisen kantanne puhemies ja mitä Möltser nyt teki. Hän piti hienon puheen, mutta sitten hän nimitti minua psykopaatiksi. Tämä on Hitler-fasismin kielenkäyttö ja tällä tavalla he toimivat. Ja poliittisia vastustajia kuvataan hirviöiksi ja tällaista pitäisi vastustaa. Ja ei, Euroopan investointipankin pitää edelleen toimia, avoimuutta pitää lisätä, koska teidän toimintatapanne on myöskin sellainen, että sillä pitää torjua tällaista uusfasismia. Kiitoksia sitten Sofia Okoni. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Tässä EIP 2008 kertomuksessa me vietämme myöskin vuosipäivää. Yli 50 vuotta EIP on nyt aktiivisesti tukenut taloudellista toimintaa maan osassamme. Sillä on ratkaiseva rooli myöskin kriisin torjunnan suhteen pitkän aikavälin toimia lisäksi. Ja pidämme tervetulleen vuoden 2008 toimia Yhden vuoden aikana EIP äh, lisäsi varain tarjontaa 10 miljardilla. Äh, valiokunnan ja talousvaliokunnan jäsenenä kiinnitän erityisesti huomiota PK-yritysten asemaan Euroopassa. Minusta on äärimmäisen tärkeää kehittää sellaisia aloitteita, kuten Jeremie. Ne tarvitsevat ää, äh, omia varoja, riskipääomaa ja, ja myöskin teknistä tukea minun vaalipiirissä, jonka Jean-Pierre Odi tuntee. Auvergnessa lanseerattiin vuosi sitten tämä PK-yritysten tuki keino. Ja tässä 25 miljoonaa euroa EIPltä ja 10 sitä aluekehitysrahoitukselta ja näin pk-yritykset kykenevät äh, innovoimaan ja pääsemään kriisistä. Minusta äh, EIPn Euroopan investointirahastojen äh, yhteistyö on tärkeää ja olen vakuuttunut, että meidän täytyy jatkaa edelleen tällä linjalla. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Täis Berman yksi minuutti. Kiitos puhemies. Herra Maistat. Vuonna 2008 EIP toimii nopeasti ja ripeästi ja asian osuvalla tavalla silloin, kun kriisi syntyy. Se miltei pystyy kaksinkertaistamaan lainanantonsa verrattuna edelliseen vuoteen suhteessa pk-yrityksiin erityisesti. Kuitenkin tarkastellaan EPn ulkoista mandaattia. Suhdanne suhtanne vastaiset toimet eivät kehitysmaissa ole onnistuneet eipältä yhtä hyvin. Eipä jopa vähentänyt investointejaan Aasiassa kehittyneissä, kehittyvissä maissa Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa myöskin. Tämä osoittaa erittäin kipeällä tavalla, että IPn kyky reagoida kriisiin ei on ollut riittämätön. Se on toiminut liian hitaasti. IP rahoituslaitoksena, kun se toimii kehitysmaissa, sen ei pitäisi investoida pelkästään raskaisiin infrastruktuuriin, vaan yhtä tärkeää olisi antaa pääomaa silloin, kun sitä on vähän saatavilla markkinoilta ja yksityispankit eivät anna lainaa. Mitä ulkoisen mandaattiin tulee, EIP pitäisi investoida enemmän rahoituspalveluihin niin, että saataisiin tavallisten kansalaistenkin tilanteen helpotettu, niin tänne heidän olisi helpompi saada rahoitusta. Tämä johtaisi kestävämpään kasvuun sekä meillä että kehittyvissä maissa. Kollega, sinne. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Stavrakakis, yksi minuutti. Kiitos puhemies kollegat. Kiitoksia puhemies. Haluaisin toivottaa maistatin tervetulleeksi parlamenttiin ja onnitella hänestä kiittää Euroopan investointipankin hyvästä toiminnasta ja myöskin hänen kunnianhimoisista huomioistaan tänään. Haluaisin puhua huolenaiheestani, eli hyökkäyksestä eilen erästä atenlaista pankkia vastaan, niin haluaisin esittää osanottoni uhrien omaisille. On selvää, puhemies ja kollegat, että tämänhetkinen talouskriisi on osittain johtunut siitä, miten investointipankki on toiminut. Se on hyvin nopeasti tukenut pk-yrityksiä ja se on paljon auttanut tilannetta ja monet yritykset ovat pystyneet selviämään erittäin vaikeiden aikojen läpi. Investointipankki on myöskin mukana suunnitelmassa, jolla lisätään Euroopan kilpailukykyä esimerkiksi Jeremi-hankkeella ja kollegat puhuivat näistä alueellisista ja paikallista hankkeista – hekin totesivat tämän saman. Investointipankista tulee yhä tärkeämpi, ei pelkästään kohesio-tavoitteiden osalta, vaan myöskin 2020 tavoitteiden osalta myöskin. Kun ajatellaan välineitä, joita meillä on käytössämme, joilla voimme hoitaa näitä asioita, no meillä on tietysti nyt mahdollisuutta antaa apua myöskin energiahankkeisiin, ja me voimme luoda enemmän työpaikkoja Eurooppaan ja investoida kestävään työllisyyteen. Sitten Balchitis yksi minuutti. Δελτίωση τη ποιότητα ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas banko prezidentė. Europą ištikusi finansų ir ekonomikų. Kiitos. Talouskriisi iski meihin kaikkiin ja EIPn tarjoama tuki pk-yritykselle oli jotain, jota me erityisesti arvostamme. Vuonna 2008 EIP tarjosi, kasvatti luotonantoa pk-yritykselle 42 prosentilla. Kriisi jatkuu, työttömyys yhä kasvaa, siksi pitäisi varmistaa, että Euroopan investointipankki jatkaa korkeata pk tukemisen astetta. Rat- ja tässä meidän täytyy vähentää byrokratia lähettämiä ongelmia ja oman pääomaan lähettämiä ongelmia. Tämä auttaisi maita, joihin kriisi pahiten iski. Minusta EIP pitäisi kiinnittää enemmän huomiota myöskin energian ja liikenteen infrastruktuuriprojekteihin. Kiitoksia De Rossa, yksi minuutti. Um, Kiitoksia paljon puhemies. Mikäli Euroopan investointipankkia ei olisi, nyt epätoivoisesti olisimme sitä perustamassa. Pidetään hyvänä sitä, että ehdotetaan sitä, että EIPin lainanantoa lisätään ja autetaan myöskin EUn ulkopuolisia kehittyviä maita enemmän. Nähdäkseni kuitenkin arvokkaita resursseja tuhlataan, koska emme pysty laajamittaisesti pistämään kampanjatalouskriisille. kriisille eurooppalainen talouden vakaus, jota pyritään tukemaan. Esimerkiksi sitten sosiaaliset ovat tällaisen rahaston perustamasta, mutta jolla voitaisiin estää jäsenvaltioidenkin tasolla toimivien häikäilemättömien keinottelijoiden toiminta ja silloin kun on kyse näistä keinottelijoista, emme voi sallia sitä, että jokin jäsenvaltio joutuu näiden keinottelijoiden uhriksi, niin kuin nyt on tapahtunut. Tämä on tapahtumassa Kreikan osalta. Näin tulee todennäköisesti käymään muillekin jäsenvaltioille, mukaan luottuna omalle maalleni Irlannille. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa. Yksi minuutti Kretulle. Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan tätä kriisiä, Euroopan investointipankki on muuttanut nopeasti painopistealueitaan ja myöntänyt luottoa erityisesti pk-yrityksille. Ja nehän ovat yrityksiä, jotka kärsivät eniten tästä kriisistä. Nyt täytyy nähdä, missä määrin pankki pystyy takaamaan yhteisrahoituksen tiettyjen hankkeiden osalta uusissa jäsenvaltioissa, joissa, kuten tiedätte, on suuria ongelmia, mitä tulee pk-yrityksiin ja alueyhteisöihin, kun ne yrittävät saada käyttöönsä eurooppalaisia varoja. Kyse on maasta, joka ei pysty käynnistämään uudelleen talouttaan edistääkseen kohesiota ja välttääkseen sosiaalista ja taloudellista heikkenemisestä. Euroopan kontekstissa EIB tukee talouden elvyttämistä, joten tuen sitä suositusta, että EU oikeushenkilönä olisi osakkeenomistaja tässä pankista, jossa voidaan, jotta voidaan parantaa yhteistyötä. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely. En, ennen sitä Annankin vielä puoleksi minuutiksi puheenvuoron Möltserille. Möltseriin viitattiin kollegan puheenvuorossa. Puhemies, Viittaan artiklan 151 työjärjestyksessä ja esitän henkilökohtauksen huomautuksen sen jälkeen, kun edustaja Hans-Peter Martin puheenvuorossaan esitti raskaita syytöksiä minua vastaan. Silloin kun jäsen, jonka poliittisena työnä on pelkästään mustamaalata kollegoita, mikä tämä kollega sitten mediassa yrittää mustamaalata koko parlamentin työtä ja parlamentin jäsenten työtä ja todeta, että työ on surkeaa ja epäkelpoa. Ja sitten myöskin eh, käytetään eh, piilokameroita ja muita toimia kollegoiden vakoilemiseksi, niin minun mielestäni tulevaisuudessa, mikäli hän tällaisia puheita vielä esittää. En halua missään tekemistä tällaisen henkilön kanssa. Minä väärin, että hän vetää sanansa takaisin ja viittaan siihen, että Hans-Peter Martin on minun nähdäkseni henkilö, jonka täytyy nyt kerta kaikkiaan perua nämä puheensa. Kiitoksia. Nämä sanat merkitään istunnon pöytäkirjaan. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ja meillä on viisi nimeä listalla. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Luhan Petru. Yksi minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, ensiksi halusin onnitella IPstä ponnisteluistaan, jota se on tehnyt tavoittaa täyttääkseen yhteisen tavoitteet. EIPillä on tärkeä rooli, erityisesti kriisin aikana. Sen tehtävät ovat elintärkeitä lähetämiskriteerien täytyy saada varoja myös kohesiorahastolta ja aluerahastolta ja, ja 41 prosenttia luoto, ei, luotetuksesta menee projekteille, jotka liittyvät tähän lähentämispolitiikkaan. Mutta minun mielestä köyhimpiä alueita ei voi tukea ennen kuin meillä on infrastruktuuria, koulutusinfrastruktuuria, sosiaalista infrastruktuuria, joka on EU-tasolla. Siksi kannustan EIPtä jatkamaan toimiaan sosiaalisen kohesion lisäämiseksi EU:ssa. Kiitoksia kollega teiltä puhuttuna. Teiltä päättyy puheaika. Seuraavaksi Kutas. Kiitoksia puhemies. Euroopan investointipankki oma erittäin tärkeän roolin konvergenssityössä unionin eri alueiden lähentämisessä kriisin aikana vaan erityisestikin. Nyt on osoittanut, miten tärkeitä nämä julkiset investoinnit ovat EPn e avulla. Tai julkisten investointien lisäksi EPn pystynyt toimimaan merkittävällä. Romania on saanut puolitoista miljardia esimerkiksi vuonna 2009 EPtä. Tämä osoittaa, millä tavalla pankki pystyy toimimaan käytännössä ja miten se pystyy vaikuttamaan aiheuttaa aikaansaamaana kasvua ja lähentymistä Euroopan eri alueiden välillä. Nähdäkseni luoton saantia pitäisi helpottaa, koska täten voidaan stimuloida Euroopan taloutta ja taistella työttömyyttä vastaan. Tässä ei on merkittävä rooli. Nyt voidaan vuosittain arvioida tietystikin luottojen toimivuutta ja tehokkuutta, ja tietystikin avoimuus on tässä suhteessa tarpeellista. Byrokratia täytyy siis vähentää. Kiitoksia seuraavaksi Andri Kienen. Kiitos President Maistad, komissioner. Kiitoksia. Meidän täytyy kiittää sitä roolia, mikä Euroopan investointipankilla on talouden elvyttämisessä nyt näinä vaikeina aikeina. Oma maani Liettua on yksi tällainen maa. Euroopan investointipankki on elvyttämässä taloutta erityisesti rahoituksen osalta pk-yrityksille, mutta myöskin uusiutuvan energian ja liikennehankkeiden osalta. Kuitenkin pyytäisin, että eurooppalaiset hallitukset antaisivat Euroopan investointipankin enemmän luotonantokapasiteettia naapureille, erityisesti idässä. Näissäkin maissa kärsitään talouskriisistä ja siellä tarvitaan hyvin paljon luottoja ja investointeja. Erityisesti tarvitaan investointeja liikenteeseen, ympäristöön ja myöskin energia-alalle. Viimeinen on erityisen tärkeä erityisesti tietäen, että infra, energiainfrastruktuuriongelmat. Kiitoksia, teiltä loppui puheaika. Seuraavaksi Gzip. Panie przewodniczący, <clears throat> też chcę przyłączyć Puhemies. Täällähän on esitetty myönteisiä kommentteja EIPstä. Ja itsekin yhtyisin niihin ja kiittäisin herra Deutschia myös kertomuksesta. Ensinnäkin eh, ei meillä täytyy olla riippumaton rooli ja jäsenmaiden on kehitettävät eh, politiikan koherenssia. Eh, EIPellä on Lissabonin tavoitteiden mukaan tärkeä rooli tukea pk-yrityksiä, niitä ilman emme pärjää. Sitten ovat meidän naapurimaamme, kumppanimme ilman EIPn tukea. Kiitoksia teiltä loppui puheaika. Seuraavaksi puheenvuoron. Ja, danke, uh, Herr Präsident. Herr Kiitoksia, puhemies. Haluaisin tietää, miten nämä Basel 3 neuvottelut etenevät, miten se vaikuttaa pankkeihin – ja miten se vaikuttaa myöskin Euroopan investointirahastoon. Katsotteko, että tämä boniteetti, joka on tärkeää tässä talouskriisissä, että sitä pitäisi tukea, jotta kehitys olisi hyvä, vai katsotteko, että tämä boniteetti tarvitsee vahventamista? Ja tulevaisuudessa, miten näette se mahdollisuuden, että riskipääomaa tämmöisessä kriisitilanteessa otettaisiin käyttöön? varmaan PK-yrityksille vaikeina aikoina Euroopan investointipankin tuki on erityisen tärkeää ja haluaisin nyt kiittää Euroopan investointipankin erityisesti siitä, että se on tehnyt EFDn kanssa hyvää yhteistyötä ja että painopisteiden asettelu PK-yritysten osalta ja TEN-verkkojen osalta on edistynyt huomattavasti. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Maistat. Hän voi vastata kaikkeen siihen, mitä täällä on nyt sanottu. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia puhuja kommenteistaan. Totta kai Täällä on esitetty joukko kysymyksiä, joista voisi keskustella syvällisemmin. Anna vain jotakin tekijöitä, jotka vastausta auttavat lähestymään liittyen kontrolliin ja hallintaan. Mitä meidän operationaalisin prioriteettiin tulee? Useimmat ovat teistä kiinnittäneet huomiota siihen tukeen, jota pitää antaa pk-yrityksille. Jöri, herra Schmidt painottavat tätä, ja aivan oikeassa he olivat painottaessaan pk-yritysten tukea. Kuten epäilemättä tiedätte, me vuonna 2008 lanseerasimme uuden tuotteen. Tuemme pankkeja, jotka luotettavat pk-yrityksiä, ja näin kykenemme seuraavaan paremmin luotonantoa. Ja 2008 viimeisen kolmasosan jälkeen ja vuoden 2009 loppuun me olemme luotettaneet 21 miljardilla ja sitten 16 miljardia meni maksatukseen. Ja 80 prosenttia näistä varoista on nyt viime vuoden aikana efektiivisesti lainattu pk-yritykselle. Me olemme käyttäneet pankkeja välittäjinä tässä, ja kuten Rava Jury painotti, me olemme valinneet perinteisten pankkien lisäksi alueellisia ja säästöpankkeja, millä avulla me olemme diversifioineet meidän sponsoreittemme kirjoa. Näissä yhdistetyissä toimissa EIP voi taata takeita pk-yritysten luotoille – ja tästä on tällä annettu Rava Okkonen sulla erittäin konkreettinen esimerkki näistä toimista ja kiitän häntä tuestaan. Toinen operationaalinen prioriteetti on tietysti lähentyminen, konvergenssi, ja voin vahvistaa, että Euroopan investointipankki ponnistelee lisätäkseen toimintaa niin sanotulla konvergenssialueella, lähentymisalueella. 2009 luottovolyymi kasvoi enemmän uusissa jäsenvaltioissa kuin vanhoissa. Me päättävästi pyrimme vähentämään kuilua jäsenvaltioiden kesken. Sehän on lähentymisten henki. Ja tässä kontekstissa, kuten rouva Kaneva ja Sarnitski totesivat, Tarvitaan läheistä yhteistyötä komission kanssa rakennerahastojen käytössä. Ja asiahan on näin. Me olemme komission kanssa äh, laatineet useampia ohjelmia, kuten Jasper, joka auttaa projektien teknisessä valmistelussa rakennerahastojen pääsyn ja Jeremy, joka on originelli idea, jossa vahvistetaan rakennerahastojen toimintaa rahoitusinstrumentilla, joka on tämmöinen pyörivä rahoituskeino, jossa samaa rahoituserää voi käyttää usein. Ja sitten Jessica, jossa ää, otetaan rakennerahastoja Euroopan uudistamisessa. Kolmas prioriteetti, prioriteetti operationaalisella tasolla on energia ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Tästä voimme varmaan keskustella yksityiskohtaisemminkin, mutta idea on ää, hyvä ja noudattaa EUn tasolla tehtyjä päätöksiä, lisätä uudistuvien luonnonvarojen, energialähteiden ja energiatehokkuuden astetta. Tämä näkyy vuonna 2008, mutta 2009 luvussa näkisitte vielä enemmän, että trendi alkaa muuttua, koska 2009 olemme tukeneet ää, uudistuvia energialähteitä neljällä miljardilla, joka on 60 prosenttia energiatuostamme. Me pyrimme siis rahoittamaan yhä enemmän uudistuvia energialähteitä ja energiatehokkuuden kasvattamista. Ja kiitän herra Stavrakakista, joka viittaisi Elena-ohjelmaan, joka on jälleen komission kanssa laadittu ohjelma, ja siinä pyritään tarjoamaan teknistä tukea energiatehokkuuden lisäämisessä. Sitten Energiasta vielä lyhyesti sanoisin. Men Arab Atulle, että me kunnioitamme jokaisen jäsenvaltion valintoja tässä energiapolitiikan poliisimiksissä. Jos joku jäsenvaltio haluaa käyttää ydinenergiaa, niin ei, me ei vastusta sitä, mutta jo, vahvistan, että Jordanian tapauksessa tuomme ainoastaan uudistuvaa energiaa sitten – hallinnasta ja kontrollista, mitä tulee pankkivalvontaan, herra Odi puhui asiasta. Hän tuntee kantamme, olemme täysin avoimia. Meillä on itsenäinen valvonta, komitea ja myöskin tilintarkastustuomioistuin seuraavat meitä, valvat meitä, Olaf ja myöskin oikeusasiamies. Olemme varmaan kontrolloidun toimielin, mutta Pankkivalvonta voisi olla hyödyllistä. Olemme täysin avoimia sellaisiin säädösehdotuksiin, joita voidaan tehdä erityisesti uuden Euroopan pankkivalvontaviranomaisen yhteydessä. Ja sitten Rubikille sanoisimme Basel kolmosesta, että, että olemme vasta Basel kolmosen konsultaatiovaiheessa ja mitään ei ole löyty lukkoon. Mitä offshore-pankkikeskuksiin tulee, niin sanoisin herra Geijerille, että siihen me kiinnitämme kovasti huomiota. Voisimme selittää yksityiskohtaisemminkin uutta politiikkaamme, mutta me pyrimme erityisesti välttämään veronkierron offshore-pankkikeskusten kautta. Sitten herra Schmidt otti esille ja oli oikeassa sanoissaan, että meillä on työtä tehtävänä miesten naisten tasa-arvon suhteen. Hän viittasi virkamiestä, meillä on liian vähän, vähän naisia. Me pyrimme korjaamaan tämän, mutta halusin ilmaista tahtomme parantaa tilannetta, jota emme nykyisellä voi hyväksyä. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Rehn, hän voi vastata näihin aikaisempiin puheenvuoroihin. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä hyvin asiallisesta ja rakentavasta keskustelusta ja edustaja Deutsia erinomaisesta raportista. Ja haluan sanoa kolme, kolme asiaa tässä yhteydessä. Ensinnäkin luotan siihen että tämä keskustelu ja mietintö antavat erinomaisen pohjan nopeasti hyväksyä euroopan investointipankin ulkosuhteiden valtuutus. tämä on tärkeää jotta voimme varmistaa tehokkaan toiminnan eun yhteisten tavoitteiden puolesta ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. toiseksi euroopan investointipankki on komissiolle ensiarvoisen tärkeä kumppani varsinkin eurooppa kaksituhatta kaksikymmentä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi nimenomaan kestävän kasvun ja työllisyyden edestä. euroopan investointipankilla on avaimet infrastruktuurin innovaatioiden ja pienyritysten kehittämiseen ja tässä teemme hyvin tiivistä ja saumatonta yhteistyötä. arvoisat jäsenet tämä on kolmas punktini. monet teistä ovat ymmärrettävästi viitanneet kreikan tilanteeseen. esitin jo eilen komission puolesta surunvalittelut niiden uhrien omaisille ja ystäville jotka menehtyivät väkivallan seurauksena ateenassa. tiukkakin keskustelu kuuluu kansanvaltaan mutta väkivaltaa ei koskaan voida hyväksyä ja siihen on vedettävä hyvin tiukka raja. komissio on toiminut aktiivisesti kreikan talouden vakauttamisohjelman rakentamiseksi ja mittavan rahoituspaketin hyväksymiseksi jotta tuemme koko euroalueen rahoitusvakautta ja kreikan talouden vakautta. me esitimme euroryhmälle viime viikon lopulla mittavaa rahoituspakettia ja vakautusohjelmaa kaiken kaikkiaan satakymmentä miljardin euron arvoista ohjelmaa. euroryhmässä valtiovarainministerit tekivät viime sunnuntaina päätöksen tästä komission ekpn ja imfn esityksen pohjalta. tämä oli vaikea mutta samalla välttämätön ja vastuullinen päätös. nyt on ratkaisevan tärkeää että kaikki kansalliset parlamentit viimeistelevät päätöksensä pian. luotan osaltani teidän tukeenne tämän tavoitteen saavuttamiseksi kyse ei ole pelkästään kreikasta vaan koko euroalueen talouden vakaudesta. on välttämätöntä pysäyttää pensaspalo kreikassa ennen kuin se leviää metsäpaloksi euroopassa. olen varma siitä että me pystymme tämän tekemään mutta se vaatii vastuullista toimintaa. nyt ei ole populistisen pisteidenkeruun vaan vastuullisen ja määrätietoisen toiminnan aika euro ei ole pelkästään tekninen järjestely vaan euroopan unionin ehkä kaikkein tärkein yhteinen poliittinen projekti. Kiitoksia ja lopuksi vielä esittelijä. Hänellä on kaksi minuuttia, eli Deutsch, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenvuorosta, arvoisa puhemies. Maistat-komission jäsen Rehn. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani ja haluaisin kiittää myöskin komission jäsentä ja maistat ja hyvästä keskustelusta. Mielestäni tämän päivän äänestys osoittaa, että sitä on tehty tarkkaa työtä. Ja jos haluamme voittaa sodan, meillä pitää olla var- rahaa, rahaa ja vielä enemmän rahaa. Mutta jos puhutaan siitä, että ratkaistaan taloudellisia ongelmia, jotka liittyvät meidän kaikkiin, meidän täytyy luoda työpaikkoja, luoda työpaikkoja, luoda vielä lisää työpaikkoja. Se on tarpeellista ja se on tärkeää ja totta kai investointipankki on aina pitänyt tämän tavoitteen mielessä ja tekee näin myöskin tulevaisuudessa ja se on Euroopan parlamentin kumppani ja se on myöskin komission neuvonantaja. Meidän on otettava huomioon kommentit, joita kollegani ovat tehneet. Meidän on varmistettava, että talouteen investoidaan yhä enemmän, jotta selvitään tästä kriisistä, mutta tämä nyt on varmaan jo muutenkin selvää. Jos puhutaan lainauspolitiikasta EUn ulkopuolelle, silloinhan puhutaan tästä ulkoisesta mandaatista ja olen nyt kuunnellut sitä, mitä täällä on puhuttu tämän keskustelun aikana. Ja nämä kommentit osoittavat, että maat, jotka ovat EUn ja rajavaltioita, rajanapureita, ne tarvitsevat tukea. Ukraina tuli esille ja Balkanin maat, ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä näissä asioissa puhuttiin. Mutta lopuksi haluaisin vielä mainita kaksi nimiä erikseen, koska mehän aina osoitamme kunnioitustamme johtohahmoille, mutta haluaisin kuitenkin Bryterille ja Krajerille sanoa, että he ovat olleet erinomaisia kumppaneita tässä tehdyssä työssä. Ja viimeiseksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani työstä, jota he ovat tehneet tässä asiassa, koska tämä oli yhteistyön tulosta. Kiitoksia, Deutsch ja onnittelut tästä tehdystä työstä tämän mietinnön osalta. Hans-Peter Martin on pyytänyt puheenvuoroa näistä henkilökohtaisista viittauksista. Olen pahlani puhemies. Möltser viittasi Hans-Peter Martiniin, hänen käyttäytymiseensä ja artiklan 151 nojalla hänellä on oikeus vastata – Tällaiset keskustelut, jotka liittyvät henkilökohtaisiin viittausiin, näistä ei nyt saa tulla mitään pingpongia, jossa yksi viittaa toiseen, toinen viittaa yhteen takaisin. Eli Martinin puheenvuoro sitten on viimeinen puheenvuoro tästä aiheesta. Martin saa nyt yhden minuutin, hän saa käyttää puheenvuoron ja pyydän, että hän pitäytyy vain siinä, missä puhutaan artiklassa 151 ja minuutin jälkeen teiltä katkaistaan mikrofoni. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Herr President. Kiitos puhemies. On todellakin surullista, että tällaisen täytyy puuttua. Täytyy se muistuttaa herra Mölser siitä, että hän puhui kyllä pötyä. Hän todellakin kutsui minua psykopaatiksi aiemmin. Usein otteeseen viime vuodenkin aikana totesi, että minun pitäisi viedä pääni tutkima, tutkittavaksi. Ja natsiksikin minua on kutsuttu sovittu. Sosiaalidemokraattinen ryhmä viime vuonna totesi, että tai siis puoli, johon herra Möltser kuuluu, jonka kanssa tekee yhteistyötä ja minun natsiksi. Tällaisen olen jatkuvasti törmännyt. Tämä vastakkainasettelu ei ole esiintynyt pelkästään rahoituskriisin yhteydessä, kun on ollut kyse rahasta, vaan myöskin vaarallinen äärioikeiston pään nousu on osoittanut, miten vaarallisia tendenssejä on meneillään Unkarissa, Itävallassa ja muualla. Kiitoksia. Tähän päättyi tämä keskustelu ja äänestely tästä tekstistä toimitetaan tänään kello 11. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esitys.